110, jonka on jättänyt eh, Besse, Davies, Pietikäinen ja Sarbu koskien hainevien poiston kiellolle annettavaa tukea. Tämä aloite on saanut eh, parlamentin enemmistön allekirjoitukset. Näin ollen artikla 123 mukaisesti työjärjestyksessä tämä toimitetaan eh, vastaanottajille ja julkistetaan pöytäkirjoissa. Sitten kirjallinen julkilausuma 62 2010. Senis, Bele, Hannibal, Kelly ja Takkula koskien Euroopan lisätukea perusurheilulle. Sekin on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset ja työjärjestyksen artiklan 123 mukaan se toimitetaan vastaanottajille ja julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa mukaan lukien allekirjoittajat. Edustaja Kelly, 30 sekuntia, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puhemies. Uh, allekirjoittajien nimissä uh, eli Ilvanieni Hannu Takkolan puolesta, Hannibalin ja muiden puolesta minä kiitän kaikkia jäseniä tämän julistuksen allekirjoittamisesta. Ja on eri, erittäin tärkeää, että noin 50 prosenttia allekirjoittajista oli naisia ja on naisia. Kiitän heitä yhteistyöstä. Niin ikään haluan kiittää erityisesti Jonissini, joka haluaisi myös sanoa muutaman sanan tästä asiasta. Kiitän kaikkia, toivotan teille kaikille oikein urheilullista joulua. Kiitoksia. Grazie. Passiamo alla dichiarazione. Kiitoksia. Seuraavana kirjallinen julkaisu julistus 61 2010 Esittelijänä Thompson, Lin, Figueiredo, Deli ja Protasiewicz. Edustaja Deli on pyytänyt puheenvuoroa. Asia koskee Euroopan unionin kodittomia varten laadittava strategia.